ja riittävän nopeasti laitteeseen, mutta äänestin puolesta. That's it, thank you. Taapana merkille, kiitos. Neuvostolta olen saanut sen ensimmäisen käsittelyn kannan. Ek, teidän laitteenne siis toimi, selvä. Onko muita vielä? Ja myöskin lausunnon perusteluista ja komission kanta ja otsikko tulee tämän istunnon pöytäkirjoihin merkityksi. Ja parlamentilla on kolme kuukautta aikaa ilmaista kantansa ja aika alkaa huomenna 10. syyskuuta 2010. 11. marraskuuta 2009